Hyvät kollegat, jos sallitte, niin jatkamme nyt työskentelyämme. Vieraamme ovat täällä. Jatkamme nyt. Tämä on viimeinen kohta esitys listallamme valiokuntakokouksessa. Tämä on nyt viimeinen kohta ja meillä on kunnia nyt saada tänne kolme kunnianarvoisaa vierasta. Ja meillä on nyt kunnia käydä keskustelua transatlanttisesta yhteistyöstä kaupan ja investointien osalta, eli kyseessä on TTIP yhdessä äh, Inta-valiokunnan kanssa, joka tätä aihetta käsittelee valiokunnassaan. Arvoisa kollega Bernd Lange, Inta-valiokunnan puheenjohtaja ja arvoisat muut Intan jäsenet ovat tervetulleita. Kun ajatellaan, miten tärkeä aihe on kyseessä, me olemme päättäneet ää, äh, laittaa tämän asian esityslistalle ja keskitymme siinä äh, millaisia vaikutuksia, mahdollisia vaikutuksia, suuria vaikutuksia tällä on kehittyviin maihin ja erityisesti kaikkein vähiten kehittyneihin maihin. Kun ajatellaan TTIPin vaikutusta. Se menee kahdenvälisten suhteidemme ulkopuolelle erittäin suuresti. Ja, ja näin tullaan määrittelemään uudestaan maailmanlaajuinen kauppa ja uudet normit sille. Valiokuntamme on jo viime vuonna ottanut kantaa tähän ja nyt komissiolta on vaadittu riippumatonta analyysiä TTIPn vaikutuksista kehittyviin maihin ja myöskin kestävän kehityksen tavoitteisiin. vastauksessa parlamentin päätöslauselmaan komissio totesi, että TTIPtä käsitellään sillä tavalla, että se on myönteinen muille kaupan kumppaneille ja varsinkin kehittyville maille. Haluaisimme olla vakuuttuneita tästä TTIPn osasta, mutta todella mielellämme kuulemme komission näkemyksen vaikutusten arvioinnista, vaikutusten arvioinnista kestävän kehitykseen. Ja on suuri ilo nyt sitten toivottaa tervetulleeksi nämä kolme vierasta. Cecilia Malmström, komission jäsen, joka on vastuussa kaupasta, herra Vivano Gnassonu, AKTn apulaispääsihteeri ja rouva Evita Schmik, joka Oon Saksan kansalaisten turvallisuuden instituutin edustaja. Pyytäisin, että vieraamme, jotka nyt käyttävät puheenvuoron, pitäisit kiinni 10 minuutin esityksestä. Tämän jälkeen arvoisat kollegat, edustajat, jotka ovat läsnä, voivat esittää kysymyksiä tai huomioita. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, haluaisin antaa puheenvuoron kollega Langelle, joka ei ole ainoastaan Intan puheenjohtaja, mutta myöskin esittelijä TTIPstä. Ja nyt annan teille puheenvuoron, hyvä kollega. Schön, kollege. Niin, paljon kiitoksia, kollega Ponga. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olen iloinen voidessani täällä yhdessä teidän valiokuntanne kanssa käydä tätä keskustelua aiheesta. Kuten puheenjohtaja totesikin, niin viime vuoden Heinäkuun kahdeksas päivä parlamentissa hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä TTIP-päätöslauselma ja näin viitoitettiin Euroopan unionin aiheeseen liittyvää tietä. Mielestäni on hyvä, että päätöslauselmassa on huomioitu monet kehitysyhteistyövaliokunnan kommentit ja näin on osoitettu, että kun kyse on kauppasopimuksesta, niin sillä yritetään säännellä kauppavirtoja sillä tavalla, että toiminta on vapaata ja erityisesti oikeudenmukaista. Ja se tarkoittaa sitä, että mahdollisuudet ja riskit, jotka voivat suuntautua kehitysmaihin ja vähiten kehittyneisiin maihin, niin jollakin tavalla tulevat huomioiduksi. Mainitussa päätöslauselmassa selkein sanakääntein todettiin, että TTIPiä käytetään alustana VTO-neuvotteluille, eikä haluta lähteä tällaisen blokkiajatteluun laisinkaan. Me emme siis lähde kyseistä, kyseenalaistamaan Dohan kierrosta ja niin kuin viime viikolla VTOn parlamentaarisessa yhteiskokouksessakin sanottiin, niin tämä huomattavan suuret sopimukset voivat tuoda positiivisia vaikutteita vähemmän kehittyneille maille edellyttäen, että ehdot ovat kohdillaan. Ja siitähän me tulemme täälläkin tänään keskustelemaan. Eli miten nämä ehdot voidaan muovata sellaiseen muotoon, että pääsy kahdenväliseen kauppa-alueeseen, jolla sovelletaan tiettyjä standardeja, eli että kolmannet maat pääsevät tälle alueelle, me katsomme alkuperää, sääntöjä, ja ettei näiden määräysten myötä estetä kolmansien maiden yrittäjien toiminta unionin alueella. Kukaan ei tiedä, miltä TTIP tulee näyttämään, enkä ole varma, että valmistuuko TTIP ihan lähitulevaisuudessa, mutta oli miten oli. Meillä on oma vastuumme ja siksipä meidän on pohdittava myöskin sitä, että miten TTIP voisi vaikuttaa kolmansiin maihin. Ja komissiohan on hiljattain julkaissut kestävän vaikutuksen arvioinnin Siinä puututaan juuri tähän kolmansien maiden kysymykseen. Ja todetaan, että myöskin niissä maissa, joissa tulotaso on hyvin alhainen, niin sielläkin BKT saattaa nousta jonkin verran. On siis hyvä pohtia näitä mahdollisia vaikutuksia, joita TTIPillä on. Ja onkin hienoa, että tänään voimme tarttua tähän aiheeseen ja mielenkiinnolla jäänkin odottamaan vieraidemme alustuksia. Joten ei muuta kuin tuumasta toimeen. Très bien, merci, cher collègue. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Ja nyt annan puheenvuoron arvoisalle komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtajat Ponga ja Lange, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kahdelle valiokunnalle, että järjestitte tämän yhteisen kuulemisen ja keskustelun. Äh, ja on todella hyvä, että näin on tehty, koska tämä on tärkeä aihe. Ei ainoastaan Euroopan parlamentille, vaan monet kansalaiset esittävät kysymyksiä, joihin juuri viittasitte. Jotkut ihmiset uskovat, että Euroopan unionin kauppapolitiikan tulisi keskittyä ainoastaan äh, talouden etujen saamiseksi EUlle, enkä ole samaa mieltä tämän, tämän näkemyksen kanssa. Kauppapolitiikka liittyy kyllä mahdollisuuksien, työpaikkamahdollisuuden, investointien ja eh, kaupan mahdollisuuksiin yrittäjille, kansalaisille. Meidän täytyy edistää ja puolustaa heidän etujaan, koska kukaan muu ei tee tätä. Mutta työkenttä on paljon laajempi kuin tämä. Me olemme arvojen unioni ja myöskin etu, yhteisten etujen unioni. Me olemme ihmisoikeuksien demokratian unioni. Olemme unioni, joka vaatii eh, ympäristö- ja kuluttajien suojaa ja me olemme unioni, joka tukee myöskin köyhimpien maiden kehittämistä. Ja kansalaiset tukevat tätä politiikkaa hyvin paljon. Joten kun puhutaan TTIPstä ja siitä, miten se vaikuttaa kehittyviin maihin, on todella oikea-aikaisesti tehty. Eikä tämä ole outo kysymys, koska tämän sopimuksen ala on erittäin suuri. EU ja Yhdysvallat ovat noin 15 prosenttia maailman kaupasta, 40 prosenttia investoinneista ja 30 prosenttia kaupasta. Ja molemmat ovat myös vientimaita 43 alhaisen tulon maille. Ja tämä on myöskin tärkeää, kun ajatellaan, miten kunnianhimoinen TTIP on. Me haluamme mennä perinteisten kaup- kauppa-aiheiden ulkopuolelle ja myöskin vapakauppasopimusten sopimuksia pidemmälle me katsoa, miten nämä säännöt vaikuttavat kansainvälisiin yrityksiin, joten TTIPin tuloksilla tulee olemaan painoarvoa maailmassa ja mahdollisesti myöskin kehittyvissä maissa. Kysymys kuuluu, miten se vaikuttaa kehittyviin maihin, jos EU ja Yhdysvallat tekevät tiivimpää yhteistyötä. Me olemme tarkastelleet hyvin tiivisti tätä komissiossa ja varsinkin kun ajatellaan kehittyviä maita, mutta myöskin yleensä ottaen kolmansia maita, ja niin on hienoa voida sanoa, että me emme näe mitään kielteistä vaikutusta, vaikka edelleenkin olemme hyvin tarkkaavaisia. Kaikki suurimmat tutkimukset aiheesta ovat todenneet, että jos mitä niin nyt TTIP on hyödyllinen. Eli näin sanovat tutkimukset, joita me olemme teettäneet. Ja tämä liittyy myöskin johonkin kansallisiin tutkimuksiin, joita on esimerkiksi Alankomaissa tehty. Lähtökohta on perustotuus maailmantaloudesta. Kun EU ja Yhdysvaltain taloudet kasvavat, niin tämä myöskin edistää kasvua muualla. Me olemme nähneet tämän myöskin talouskriisin jälkimainingossa. TTIP siten, että se vahvistaa talouttamme, tuo myönteiset puolet esiin. Se tapahtuu epäsuorasti, koska jos me kasvamme, me viemme enemmän tuomme enemmän myöskin kehittyvistä maista. Se tapahtuu myöskin suoraan, koska monet kehittyvät maat ovat jakeluketjujen osia, kun ajatellaan vientiä näihin maihin. Kaikki miljardit, joita me viemme Euroopan unionista, tukee, tukee tuhansia työpaikkoja muualla maailmassa. Ja se vaikuttaa myöskin työpaikoihin Brasiliassa 802 miljoonaa Intiassa mitä enemmän viemme, sitä enemmän alihankkijat äh, kehittyvissä maissa hyötyvät. No eikö TTIP no sitten johtaisi kaupan eriytymisen? Eikö se tarkoittaisi sitä, että eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla vielä olisi äh, jotakin äh, lisähyötyä tästä noin tutkimusten mukaan? Ei, sillä kehittyvät maat Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa ovat erikoistuneet aivan eri tuotteisiin kuin EU ja Yhdysvallat. Ja tämä on ilmiselvää, koska esimerkiksi ne korkean laadun elintarvikkeet, joita tuodaan tänne, eivät kilpaile latinalaisen Amerikan tai Afrikan trooppisten tuotteiden kanssa. Tekstiilit, vaatteet Bangladesista eivät kilpaile yhdysvaltalaisten lääkkeiden kanssa. Myöskin tariffit Yhdysvaltojen ja EUn välillä eivät ole keskimäärin kovinkaan korkeat, noin 5 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos ne poistetaan, niin joillakin aloillahan ne ovat vielä edelleen kovin korkeat, mutta jos ne poistetaan, me hyödymme, mutta niin myöskin muu maailma. Eikä tämä vaikuta myöskään sivullisiin katsojiin ja tämä vaikuttaa myöskin, miten, miten esimerkiksi hallitusten tukipolitiikka tehdään. Nämä eivät ole syrjiviä, koska kolmannet, kolmansia osapuolia ei tulisi syrjiä, koska tässä ne eivät anna mitään ei ole tai Yhdysvalloille, ja ne olisivat pohjana tuleville oikeudenmukaisille säännöille, jossa saataisiin sitten kansainväliselle kaupalle investoinneille yhtäläiset toimintaolosuhteet. TTIPllä on esimerkiksi mahdollista vaikuttaa kestävään kehitykseen, tulleihin ja niin poispäin, jotka hyödyttävät PK-yrityksiä. No sitten sääntelyesteet, niin, niin kolmannet kumppanit voivat hyötyä tästä suoraan. Se, että Yhdysvallat ja EU voivat esimerkiksi sopia eri turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, niin tämä vaikuttaa molempiin markkinoihin, esimerkiksi autoteollisuudessa, ja näin ei tarvita eri tuotantolinjoja. No sitten puheenjohtaja, viimeinen asia, josta haluaisin puhua sen, että TTIP ei mitenkään tapahdu yksin, vaan me olemme pyrittäneet helpottamaan kehittyvien maiden tuontia markkinoillemme. Meillä on sopimuksia paljon latinalaisen Amerikan maiden kanssa ja nyt täytämme auk- ja myöskin Aasian ja Mercosurin kanssa ja myöskin haluamme modernisoida kauppasopimuksiamme Meksikon ja Chilen kanssa. Erittäin paljon on edistytty Afrikan maiden kauppasopimusten kanssa kymmenen päivää sitten olin Botswanassa, allekirjoitin SADIK-sopimuksen ja toivon, että kahden viikon päästä voin lähteä Itä-Afrikkaan allekirjoitakseni eac sopimuksen heidän kanssaan. on tärkeää, että nämä saadaan toimeenpantua mahdollisimman pian ja me tuemme tätä EUn taholta. Eli avaamme markkinoitamme näille maille entisestään asymmetrisellä tavalla. Ja jäljellä olevat Afrikan maat, niin niillä on tullittomat mahdollisuudet tuoda tuotteitaan EUn joka tapauksessa. Ja kansallisella tasolla 162 VTUn jäsenmaata, varsinkin maista, niin heillä on suuri mahdollisuus parantaa kaupan tehokkuutta ratifioimalla ja toimeenpanemalla kaupan helpottavat sopimukset, koska epätehokkuudet rajoilla vaikuttavat tuontiin ja vientimaissa. OECDssä keskimäärin tulli Tulaminen vaatii kymmenen asiakirjaa, kestää kymmenen päivää ja maksaa melko paljon. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tarvitaan tuplasti näitä asiakirjoja, 35 päivää ja 44 päivää tuontiin. 1400 euroa vieneille ja 1500 euroa sitten tuontitavaroiden osalta. Ja me tiedämme, että tullien uudistaminen ainoastaan Etiopiassa kaksinkertaisti nämä tuonnit ja myöskin tulotaso nousi yhdellä prosentilla, joten tässä todellakin voidaan saada paljon aikaiseksi, jos toimeenpannaan tämä sopimus ja tämä totta kai vaikuttaa kaikkiin maihin TTIPistä riippumatta ja ja sitten tämä on se talouden uudistus, joka hyödyttää sitten yleisellä tasolla maailmantaloutta. Nämä ovat ne tulokset siitä, mitä nyt olemme havainneet tähän mennessä. Totta kai tarkastelemme tätä edelleen hyvin huolellisesti ja tutkimme myöskin lainpaa vaikutusta, mikä tällä on. Me olemme julkaisseet ensimmäisen raportin ja uusi julkaistaan heinäkuun lopussa ja viimeinen raportti tulee sitten vuoden loppuun mennessä. Joten toivomme kommentteja tähän vaikutusten arviointin luonnokseen, joka juuri julkaistiin. Ja tämä liittyy tähän kysymykseen, josta puhumme tänään, joten tämä on todella hyvä aikainen ja todellakin haluaisin kuulla kommentteja, jotta voimme ottaa sen mukaan tähän viimeiseen osioon vaikutusten arvioinnista, joten kiitoksia oikein paljon, että kutsuitte minut ja odotan mielenkiinnolla keskustelujamme. Merci, madame la Kiitoksia komission jäsen tästä puheenvuorosta. Ja anna nyt heti puheenvuoron herra Gnassunulle kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Merci. Euh. Kiitos äh, puheenjohtaja. AKT-sihteeristön ja akt nimissä haluaisin kiittää teitä, että saamme osallistua näihin keskusteluihin. Kyllä. Aikaisemminhan jo olemme keskustelleet näistä kysymyksistä komission jäsenen kanssa. Käymme vuor- säännöllistä vuoropuhelua ja tapaamme kauppaministereitä kerran vuodessa. Voimme sitten sopimuksen mukaan keskustella siitä, miten kumppanuutemme, kauppakumppanuutemme ja suhteemme toimivat ja miten voimme parantaa asioita, jos on mahdollista, ja erityisesti saada tietoa kehitysasioista esimerkiksi Euroopan tasolla, joka saattaisi vaikuttaa kumppanuutemme. Kuulin tässä juuri komission puheenvuoron, ja se vastaa sitä, mitä olen kuullut aikaisemminkin, mutta edelleenkin huolenaiheita on, sillä meillä on vaikutelma siitä, niin kuin puheenjohtaja sanoi, että paljon positiivista analyysiä on tehnyt ja ne perustuvat hypoteeseihin. Totta kai, no kyse on taloudesta, niin näin on. Toimitaan lähinnä hypoteesien varassa ja pelkomme todellisuudessa on saada selville, että josko ehdot täyttyvät, että nämä hypoteesit voisivat sitten täyttyä, jotta voidaan saada sopimuksesta hyödyt irti. Mutta ennen tätä Analyysimme tapahtuu kahdella tavalla. Analyysi itsessään tapahtuu eri tutkimusten ja tulos, tilastotietojen avulla. Tilast- ja AKT-maissa ollaan solmittu äh, talouskumppanuussopimuksia, ja jos niissä täytetään lupaukset, niin sen myötä voimme muokata talouksiemme rakennetta täysin. Ja kun nyt analysoidaan ja todetaan, että kyllä raaka-aineiden tuotanto AKT-maissa ei ole ristiriidassa muiden eurooppalaisten tai amerikkalaisten maisten, maiden kaupparakenteiden kanssa, niin silloinhan ei olla tässä dynamiikassa. Dynamiikka on se, että nämä allekirjoittaneet maat ja työstämme tätä nyt eurooppalaisten kumppanien kanssa ovat viejämaita, ja tässä pitää tuohon myös aluetaso, mutta kun sitten ollaan tasolla, jossa voidaan noudattaa kansainvälisiä normeja, niin no sitten omat toimijat voivat myös kansainvälisiä kilpailijoita, ja näin ollen analyysi ei ole vielä mennyt loppuun asti, mutta todellisuudessa siis äh, pitää sanoa, että sopimus, josta keskustellaan, sillä saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia AKT-ryhmille. Jos Euroopan tai Amerikan talous ponnahtaa taas nousuun, sehän on hyvä mahdollisuus muille maille, jotka vievät tuotteita ja palveluita näihin maihin. Jos vientihinnat nousevat talouden toipumisen myötä, niin sekin on hyvä, hyväksi meidän maillemme, mutta toistan, että tässä on kyse lähtökohdasta ja pitää huomioida sitä, että viemme lähinnä raaka-aineita on käynyt paljon keskustelua tuista kalastusalalla. Huomennakin tästä on kokous. Olemme hieman pettyneitä siitä, että asiat eivät ole menneet eteenpäin VTO-tasolla. Olemme valitelleet siitä, että emme ole saaneet tarvittavaa tukea Euroopasta VTOssa. Tämä on johtanut siihen, että me pitää pohtia, että olisiko meistä parempi päästä tästä monivälisestä toiminnasta ja sopii asioista kahdenvälisesti. Ja tämä meitä hieman pelottaa siinä mielessä, että me emme ole aina mukana neuvotteluissa, mutta kuten komissaari tuossa itse äsken sanoi, sopimus, joka tulee summaan näiden kahden suuren toimijan välillä, sillä välttämättä totta kai on vaikutuksia meihin, vaikka me olekaan neuvotteluperän ympärillä. Joten miten voimme varmistaa, että tämä negatiiviset vaikutukset vähenevät ja että lisätään positiivisia vaikutuksia potentiaalisesti. No ei nyt palata preferenssikysymyksiin tai tähän trade diversion eli kauppavirtojen muutoksiin. On tutkimuksessa sanottu, että niitä saattaa olla, jos muutetaan parametreja, mutta toistan, että näin ei ole todellisuudessa. Pelkomme mahdollisesti on sääntelytasolla myös tähän asti on ollut mahdollisuus aina, kun sääntely, EU-sääntely menee eteenpäin, noudattanut eteenpäin, niin olemme itse saaneet sopeutua ja mukautua tietyn aikataulun mukaan, jotta voitaisiin toimia oikein. Tässä riskinä on, että jäämme hieman sivurajalle ilman, että dynamiikka on sama joko päinvastoin. Kuvitellaanpa esimerkiksi, no on, su, meillä on tässä nyt suklaapalasia edessämme, suklaalevy, tällainen pieni, tämä on nyt esimerkiksi tuottaja Gaanasta, joka sieltä jalostaa suklaata, vie sitä muualle ja tähtää päässä Euroopan markkinoille, sillä hän pystyy sääntelyn mukaan sinne viemään hänen pitää noudattaa sitten tiettyjä normeja. Jos sitten jatkossa huomenna, no kaksi tapaa toimia on keksineestä tunnustamista tai sitten sopimus, joka sallii sen, että amerikkalaiset voivat viedä oma suklaansa paremmin ehdoin, koska sääntely on toisenlaista kuin Gaanassa, niin sitten tullaan Euroopan markkinoille siten, että vienit tai tuonit, jotka ovat Gaanasta, No siellä tuotantokulut ovat paljon korkeammat ja sitten tuotantoa tulee Amerikan markkinoilta, missä kulut ovat alhaisemmat, puhumattakaan nyt mittakaavaedusta, jotka tässä taustalla ovat. Mistä nämä elementit ovat, no, ne ovat positiivisia siinä mielessä, että puritaan taloutta, joka kehittyy omassa maassamme halutaan lähteä lähtötilanteesta ja katsoa, että selvä, olemme tällä hetkellä pieniä raaka-ainetuottajia, emmekä kilpaile muun maailman kanssa, joka pystyy tuottamaan suurempia arvoisia tuotteita. Meille tilanne on nyt se, lähtemistapamme liittyy tähän. Ja aikani varmaan kohta loppuu, mutta haluaisin vielä sanoa sen verran, että haluamme saada sopivat tiedot, jotta voimme analysoida asiat kokonaisvaltaisesti emme voi pyytää Euroopan komissiota antamaan meille kaikkia näitä vuoropuhelun elementtejä. Käymme keskustelua, mutta tässä on vielä varaa parantaa saada lisää tietoa kumppaneiltamme, jotta voimme todellakin omalta puoleltamme myös analysoida tilanteen syvällisesti konkreettisista lähtökohdista, käydä sitten keskustelua, jotta voimme sitten laittaa, antaa omat ehdotuksemme. Analyysimme tähän asti ovat hyvin hypoteettisia, sillä Meillä on eri vaihtoehtoja käsillä, mutta jos tätä voitaisiin syventää, niin uskomme, että tämä suklaa esimerkki voisi ottaa, ottaa sitä esille. meidän tavoitteemme ei välttämättä ole tietenkään blokata näitä keskusteluja, estää niitä, mutta haluamme, että keskustelu menee positiivisempaan suuntaan, että se hyödyntää kaikkia osapuolia. Siinä puheenjohtajat koostetusti, miten me näemme tämän tilanteen ja totta kai annamme lisätietoa, jos haluatte. Merci, monsieur. Oikein paljon kiitoksia, herra Gnassonu. Ja annan nyt välittömästi puheenvuoron professori Evita Schmigille, jota meillä oli kunnia kuunnella jo viime vuonna, jos muistan oikein. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Même si je ne suis pas professeur. Kiitos. No en ole pelkästään professori, vaan tohtori. Gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen ja mahdollisuudesta esittää oma näkemykseni TTIPin mahdollisista vaikutuksista kehitysmaihin. Monien kommenttien suhteen olen samoilla linjoilla. Tiettyjen asioiden suhteen en ole samaa mieltä, mutta haluan omalta osaltani puuttua kuuteen asiaan, olettamukseen ja suositukseen – Ensinnäkin EUlla on oma vastuunsa vaikuttaakseen positiivisesti niihin tekijöihin, jotka negatiivisesti voisivat vaikuttaa kehittyviin maihin, kehitysmaihin. Se on positiivinen asia. T-tyypin positiivinen vaikutus standardien puolella, sitä pitäisi maksimoida. Kolmanneksi t vaikuttaa enenevässä määrin siihen, että kolmannet maa, varsinkin pienemmät, marginalisoituvat globaalissa järjestelmässä. Neljänneksi kappa, kattavat kansainväliset sopimukset voisivat vaikuttaa positiivisesti tähän tilanteeseen, mutta epätodennäköistä näin on. Ja viidenneksi Kauppaa tukevia kehitysapua tulisi käyttää unionin puolelta kehitysmaiden hyväksi ja kuudenneksi SDGden kautta voitaisiin saada paremmat toimintaehdot juuri kehitysmaille. Näihin liittyen muutama sana Ensinnäkin tähän Euroopan unionin vastuuseen, jotta kauppapoliittiset negatiiviset vaikutukset olisivat pienet. Tämä perustuu unionin sitoumukseen johdonmukaiseen kauppapolitiikkaan ja SDG-sitoumuksiin, joista sovittiin viime vuonna. keskeinen kauppapoliittinen uhka liittyy juuri tähän mainittuun kauppavirtojen muutokseen tai kaupan vinoutumiseen, varsinkin niillä aloilla, joilla tullit ovat korkeat. Niitä on olemassa, kuten jalostetut maataloustuotteet, tekstiilituotteet, pääasiallisesti kengät. Mutta kuten komission jäsen Malmström oikeutetusti sanoikin, että tuotanto- ja vientirakenteet unionin ja Yhdysvaltojen puolella ovat erilaiset kuin kehitysmaissa, joten tuskin tämä vinoutuminen niin suuri ohka on. Mutta kuitenkin se on mahdollinen, että tiettyjen tuotteiden osalta tällaista vinoutumista syntyy. Ja tähän tulisi paneutua. Me emme tiedä vielä, miltä teetit näyttää, mutta ei ole mahdoton ajatus, että tietyt tuotteet kärsivät tilanteesta ja että tällainen vinoutuminen kaupan osalta syntyy ja siitä kärsivät kehitysmaat. Positiivisia vaikutuksiakin on mainittu, niitä saattaa syntyä niille maille, jotka ovat jo mukana EUn ja Yhdysvaltojen arvoketjussa. Mutta tämä pätenee myöskin pidemmällä kehittyneisiin maihin. Ja välttämättä tämä ei vaikuta aivan vähiten kehittyneisiin maihin, koska niiden vientirakenteet eivät ole kovinkaan monimuotoiset. Joten tältäkin osin on vielä epäselvää, että syntyykö tästä negatiivisia vaikutteita vaiko ei. Mutta tietenkin asian suhteen on olemassa menettelytapa suosituksia, jotta vinoutumiselta vältyttäisiin. Ensinnäkin tietivissä pitäisi alkuperämainintojen osalta mahdollistaa ikään kuin kumuloiva lähestymistapa GPS lisäksi, niin kuin täällä on sanottu, ei pitäisi käyttää laisinkaan alkuperää sääntöjä tai niiden pitäisi olla hyvin höllät, sillä ainakin tässä tapauksessa, jossa käytettäisiin hölliä tai ei laisinkaan tällaisia sääntöjä, niin niistä pidemmällä kehittyneet maat, kuten Kiina, voisivat hyötyä tilanteesta, mutta köyhimmät maat eivät tästä hyödy, joten kumulointiperiaate voisi perinteisten kauppakumppaneiden ja GSP-maiden kanssa voisi olla todellinen ratkaisumalli negatiivisten kauppavaikutteiden syntymiseltä. Toisaalta taas, jos katsotaan EUta ja USAta, niin he voisivat yksipuolisesti kehittää yleisiä tuletusjärjestelmiä ja keskittyä niihin tuotteisiin ja aloihin, joihin TTIP käytännössä vaikuttaisi. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastellaan Tietenkin ensin teetit täytyy saada valmiiksi, mutta sitten kun se on valmis, niin sitten voidaan katsoa niitä tuotteita, aloja ja maita, joihin TTIP vaikuttaisi ja silloin näitä GSP-järjestelmiä voitaisiin siltä osin sopeuttaa. Sitten standardivaikutukset, niiden pitäisi olla mahdollisimman suuret kehitysmaille. TTIPissä pitäisi olla oma lauseke, jossa sanoittaisiin, että mikäli tällainen sopimus EUn ja Yhdysvaltojen välillä saadaan aikaiseksi, niin standardit olisivat samat tai vastaavanlaiset. Tätä järjestelmää käytettäisiin kolmansissa maissa, eli se tarkoittaisi sitä, että tästä järjestelmästä hyötyisivät myöskin kolmannet maat. Kolmas olettamus on se, että TTIP vaikuttaa erityisesti pieniin kehitysmaihin sillä tavalla, että niiden asema marginalisoitu entisestään. Tällä hetkellä jo tilanne on sellainen, että Saharan eteläpuolinen Afrikka, sen osuus on globaalista kaupasta vain 1,7 prosenttia ja kaikki LCD-maat, niiden osuus on 2 prosenttia, mutta se ei tietenkään johdu mistä kauppasopimuksesta tai TTIPistä, vaan historian sanelua fakta se on. Mutta VTOssa aikaansaadut ratkaisumallit eivät ole kitkeneet tätä ongelmaa pois päivän järjestyksestä. Jos TTIPin kaltaisista sopimuksista tulee menestyksekkäitä, niin se vahvistaa tietenkin EUn ja Yhdysvaltojen asemaa ikään kuin talouden ytimenä. Mutta samalla se tarkoittaisi sitä, että vähemmän kehittyneet maat jäävät ikään kuin syrjään. Niihin vaikuttavat normit ja tekniset standardit, sellaiset asiat, joihin heillä ei ollut mahdollista vaikuttaa neuvotteluvaiheessa laisinkaan, niin kuin kollegani tässä oikealla puolella totesi. Positiivisena vaikutteena voisi olla TTIPin aikansama taloudellinen kasvu, mutta edelleen voidaan sanoa, että nämä olettamukset ovat aika lailla optimistisia, eli jos vaikutusta syntyy, niin oikeastaan vain pidemmälle kehittyneissä maissa – Eli tuskinpa LDC-maat tästä hirveästi hyötyisivät. Aika on näemme jo kortilla, joten ehkäpä vielä ihan lyhyesti yksi asia. Jos suuret sopimukset menestyksekkäitä olisivat, niin tämä marginalisoitumisen vaara on olemassa, mutta yksi mielenkiintoinen ulottuvuus tähän liittyen on se, että Brexit eivät ole mukana näissä suurissa kauppasopimuksissa. Eli nämä jättisopimukset voisivat toimia ikään kuin porkkanana BRICS-maille, jotta ne olisivat VTO-ympyröissä Hanakamin mukana, koska BRICS-maatkin pelkäävät tätä suurten sopimusten aiheuttamaa negatiivista vaikutusta kolmansiin maihin. Tarkoituksenahan on tukea AKT-maiden sisäistä kehitystä ja yhteistyötä Euroopan unionin kanssa erinäisillä alueilla, kuten SPS ja tekniset standardit. Tällaisten määräysten kautta kehitysmaat voisivat toimia siten, että he kykenevät noudattamaan olemassa olevia standardeja, mutta nämä hyödylliset lausekkeet löytyvät kylläkin VTOn GPS Plus-järjestelmistä. Periaatteessa hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että ajatus on hyvä, mutta tällaisten ei-sitovien positiivisten tekijöiden soveltaminen on aika lailla vaikea yhtälö. En tiedä, voiko tällaista positiivista vaikutusta päästä TTIPin kautta syntymään. Ja viides olettamus, eli kauppaa tukevaa kehitysapua tulisi käyttää hyväksi EUn puolelta vai, negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Ensinnäkin, niin kuin täällä on sanottu, meidän täytyy analysoida vaikutteita, kunhan TTIP on saatu valmaiksi minkälaisia vaikutteita TTIPillä on, ja sitten vasta voidaan analysoida tilannetta. Ja toki yksittäisten maiden kohdalta tilanne voi olla aina erilainen, joten EU voisi tukea tätä kautta kehitysmaita ja parantaa myöskin kolmansien maiden omaa asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja kehittää myöskin tuotteita. SDGiden kautta voidaan saada kansallisella ja kansainvälisellä näyttämällä parempia tuloksia aikaiseksi sillä kannattaa aina muistuttaa, että kauppasopimukset ovat vain kauppasopimuksia. Ja viime vuosikymmenten aikana on käynyt selvästi ilmi, että yksittäisten maiden ähm, vientikyky määräytyy kansainvälisellä näyttämällä Viime vuonna hyväksytyt SDG pitävät sisällään keskeisimmät kysymykset, joihin täytyy tarttua. Ensinnäkin tavoite numero 17, eli universaalien sopimusten käyttö, syrjimättömyyden periaatteen käyttö kauppapoliittisissa sopimuksissa. Eli nyt täytyy todellakin korostaa sitä, että mitä SDG tarkoittavat Euroopan unionin kauppapoliittiselle strategialle. Tämä analyysi on toteutettava. Näin voidaan pehmentää TTIPin mahdollisia negatiivisia vaikutuksia kehitysmaille. Ja VTO järjestelmien kautta voitaisiin parhaiten huomioida myöskin kehitysmaiden tai kolmansien maiden intressit. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää nyt kaikkia kutsuvieraita. Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun. Haluan antaa puheenvuoron edustajalle. Aloitamme edustaja Maria Arenasta. Merci. Merci beaucoup pour... Kiitos kolmelle vieraalle näistä valaisevista esityksistä. Olemme keskustelleet paljon tästä aiheesta. No kaikkia ei voi käsitellä näin lyhyessä ajassa, mutta viisi asiaa. Ensinnäkin kysymys komissiolle yli 14 vuotta. Johan neuvottelukierros tai VT-neuvottelut ovat olleet jumissa, erityisesti siksi, että etelän mailla oli tiettyjä vaatimuksia. Ja kysymys kuuluu, että miten nämä etelän maiden toivot on voitu huomioida, huomioida suhteessa näihin arvoihin, joita olette esille, että Eurooppa on arvojen Eurooppa, humanit arvot, kehitys, joten miten Eurooppa on voinut integroida tähän TTIP-sopimukseen nämä, esty, nämä pyynnöt, jotka estettiin VTOlle etelämaiden toimista, joten ehkä voisitte siterata tai siis puhua esimerkkeistä Tiedetään esimerkiksi, että USA puoltaa kahdenvälisiä sopimuksia, koska ne ovat sille parempia. Miten Eurooppa on voinut sitten, voi toimia tässä arvojen on Toinen asia, Malmström komission jäsen sanoi, että kauppasopimukset luovat kasvua. Tiedätte, että tästä on keskusteltu paljon intavaliokunnassa. Ja haluamme totta kai uskoa teitä. Valitettavasti tätä talouskasvu ei aina luo kasvua muille, joten jos katsotaan eri kasvun hetkiä Euroopassa, ne eivät ole luoneet kasvua kehittyviin maihin, erityisesti heidän vientiensä kasvua Eurooppaan, jos katsotaan GSPtä, jotka on annettu tietyille maille, ne eivät ole lisänneet heidän vientiään. Joten miten voitte vakuuttaa meille, että eurooppalainen kasvu tulee luomaan kasvua Afrikkaan ja luomaan kasvua suhteessa jalostettuihin tuotteisiin Afrikassa, sillä jos nyt on kasvua Euroopassa ja kultetaan lisää muun muassa e, öljyä, niin totta kai lisää vientiä tulee olemaan öljytuottajamaista, mutta nämä maat, tulevatko ne olemaan kilpailukykyisempiä, jotta he voivat jalostaa, muokata tuotteita lisäksi kehitysohjelmissa ei ole mitään mikä antaa lisää resursseja, jotta voitaisiin mennä kohti tätä muutosta. Ja tässä tarkoitan vapaakauppasopimuksia eri Afrikan alueiden välillä, jos sanotaan, että no, tehdään vapaakauppasopimuksia Afrikan maiden kanssa, tehdään Aid for Tradea, eli mutta samalla katsotaan näitä ohjelmia, EKR-ohjelmia, niin niitä, niissä ei ole otettu huomioon näitä näkökohtia. Tämä viesti siis, eurooppalainen kasvu on yhtä kuin kasvu Afrikassa tai kehittyvissä maissa ei ole kovin vakuuttava. Kolmanneksi sanotte, että Eurooppa on arvojen Eurooppa. on samaa mieltä. On otan nähdä, että Eurooppa on valmis allekirjoittamaan vapaakauppasopimuksen Itä-Afrika, äh, Länsi-Afrikan kanssa, jossa, jonka joukossa on Burundi, Burundi, sen kanssa aktivoitiin Afrika 96 kotonousta joka sanoo, että Burundi ei noudata ihmisoikeuksia, ne eivät noudata demokraattisia vaaleja eikä ihmisoikeuksia. Kuitenkin luin tänä aamuna, että oltiin valmiit allekirjoittamaan vapaakauppasopimus näiden maiden kanssa, joihin myös Burundi kuuluu, joten tässä on johdonmukaisuuden puutetta, jos ajatellaan tätä arvotavoitetta. Eli kun puhutaan eurooppalaisista arvoista, niin sitä ei nyt vain pidä puhua ääneen, se pitää myös tehdä käytännössä – ja kun tietty ryhmä maita ei kun noudata näitä, niin sitten ne pitää tehdä vain liiketoimintaa. Tai sanotaan, että no business as usual, tämä on vain liiketoimintaa, eikä puhuta ihmisoikeuksista. Haluaisin siis selityksen tästä. Neljänneksi, maatalousmalli. Dohan kierroksella se, mikä aiheutti niiden vaikeuksia, oli maatalous. Ja jos ajatellaan sopimuksia amerikkalaisten kanssa, niin siinä puhutaan tuotantomallista, joka on intensiivinen tuotantomalli, tuotantomalli, jota kritisoida voimakkaasti nyt ympäristön näkökulmasta sekä myös turvallisuuden ja elintarvikesuvereniteetin näkökulmasta. Amerikkalainen malli, TTIP-malli, siis sallisi, tai millä tavalla se sallisi sen, että afrikkalaiset maat voivat kehittää malleja, jotka noudattavat ympäristö, kehittä, jotka kunnioittavat ympäristöä paremmin. Ja viimeinen asia, TTIPin vaikutus alueelliseen kehitykseen. Puhutaan paljon alueellisesta kehityksestä Afrikassa. Euroopassa suurin osa kaupasta tapahtuu Euroopan sisällä. Siellähän sisämarkkinamme ovat hyvin tärkeät. Afrikan pitää kehittää omat sisäma- omia sisämarkkinoitaan. Tällä hetkellä on vaikutelma siitä, että TTIP-sopimus sekä sopimukset, joita on eri alueiden kanssa Afrikassa, eivät noudata tätä logiikkaa, eli että olisi alueellista kehitystä Afrikassa sisämarkkinoiden kehitystä, että miten otat tämän huomioon, kun kehitellään Afrikan sisämarkkinoita. Kiitos. Merci, cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. Pyytäisin täsmennystä. Täällä on kuusi, seitsemän kollegaa, jotka haluavat puhua. Ja kun nyt katsotaan kelloa, niin pyytäisin, että jokainen puhuisi kolme minuuttia maksimissaan, jotta vieraamme voivat sitä myöskin vastata vielä. Kiitoksia. Paul Rubik. Paul Rubik. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja uskon, että tämä keskustelu on erittäin tärkeää, koska tässähän on kyse siitä, että ongelmia ei voida ratkaista siten, että lähetetään rahaa näihin maihin ja, to- maihin ja toivotaan, että jokin muuttuu siellä. Nyt on todellakin aika, että me teemme muutoksia, että saamme aikaiseksi reunaehdot, jotka tekevät myöskin kehitysmaissa mahdolliseksi hyvinvoinnin aikaan saamiseen, että rahaa ei ainoastaan jaettaisiin. Ratkaisevaa Totta kai on se, että koulutuksella, jatkokoulutuksella on merkittävä rooli myöskin infrastruktuurien rakentamisella, mutta vielä tärkeämpää on vielä tuo Aid for Trade. Meidän täytyy auttaa näitä maita ja näyttää niille, miten hallinnointia voidaan optimoida, miten hallinnointia voidaan tehostaa, miten hallinto voi tehdä enemmän kansalaistensa eteen. Ja tiedämme tarkkaan, että viennin kautta. Totta kai voidaan myöskin perustaa yrityksiä, PK-yrityksiä voi tulla mukaan kauppaan. Ja emme ole toimineet kovinkaan hyvin suurten konsernien kanssa. Ne tulevat, hoitavat oman siellä ja sitten ottavat mukaan sen, minkä tarvitsevat. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tässä annetaan mahdollisuus perheyrityksille – ja riippumattomuuden joustavuudelle. Ja TTIP antaa kehyksen sellaisen, että se antaa uusia mahdollisuuksia saada byrokratia kuriin ja myöskin torjua korruptiota, koska kehitysmaissahan on suuri ongelma, että korruptio estää monet toimenpiteet siellä ja tästä syystä onkin tärkeää, että kilpailu vapautetaan monopoleilta ja oligopoleilta ja tämä on mielestäni TTIPin päätehtävä myöskin Yhdysvaltain ja Euroopan värillä. Monet ovat täällä saaneet hyvinkin jalansia ja monet julkisten palvelujen kautta saavat lisää tulo, verotuloja ihmisiltä, ja, eikä tässä ole helppo toimia monopolia vastaan, mutta Eurooppa tarvitsee tätä rohkeutta edistää kansainvälisiä kauppasopimuksia ja toimia oikeudenmukaisesti muiden kanssa ja ja myöskin edistää näitä asioita avoimella tavalla. Kiitos. Kiitoksia, että piditte tästä aikarajasta kiinni. Seuraavaksi kollega Deva. <laughs> Madam uh, Mr. Chairman, um... Herra puheenjohtaja. Pelkistä äh, voitaisiin todeta, että jos standardeja EUn ja Yhdysvaltojen välillä ikään kuin harmonisoidaan, siitähän TTIPissä on kyse. Jos teknisiä kasvinsuojelu- ja muita standardeja yritetään sitä kautta hivuttaa mahdollisimman korkealle tasolle. Miten se sitten toimii suhteessa kehitysmaihin? nämä maat ovat tottuneet viemään hyödykkeitä Euroopan unionin suuntaan, valmiita tuotteita. Miten ne voisivat yksi, kaksi yllättäen nostaa tasoaan, standarditasoaan TTIP vaatimalle tasolle. Ikään kuin suljemme markkinoiden, markkinaovemme Näin on käynyt jo aikaisemminkin, sillä nämä tiukat vientikriteerit ovat sellaiset, ettei vientiä voi käytännössä enää tapahtua. Muilla saroilla hedelmien tai vihannesten vienti, jotka ovat tärkeitä lisarvon tuottajia kolmansissa maissa, niiden osalta pitäisi soveltaa hyvin korkeita standardeja, johon kolmannet maat to, mitä todennäköisimmin eivät kykene. Voisitte kommentoida tätä. Kiitoksia kollega. Ja seuraavaksi kollega Görens. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin skeptinen. Pohdinpa vain, että nämä kaksi neuvottelijaa, aikovatko ne nyt sitten pohtia pelkästään kehittyvien maiden tarpeita, ottaen huomioon mahdollinen vaikutus No toisin sanoen siis kaikkia, me totta kai haluamme, kaikki haluamme nostaa normeja, jos tätä ei neuvotteluissa noudateta TTIPissä, niin suurin osa parlamentin jäsenistä ei tulisi tukemaan tätä prosessia. Toisin sanoen se, mikä on hyvää laatunormeille, on hyväksi kuluttajille USAssa, hyväksi kuluttajille – EU-ssa. Se on hyväksi 800 miljoonalla Euroopalla, mutta tämän ongelmallista ja Rova Schmick sanoi tämän kehittyville maille, koska ongelmia tulee olemaan, jos halutaan sopeutua tähän rytmiin, jolla parannetaan laatua. Myönnän, ettei voida pyytää kauppaa ratkaisemaan kaikkia ongelmia, joten kaikki riippuu tavasta, jolla, no jos hypoteesi on se, että tämä sopimus hyväksytään, kaikki tulee riippumaan tavasta, jolla voidaan sitten tätä politiikkaa, eli onko tarpeeksi keinoja käytössä, jotta voidaan auttaa kehittyviä maita sopeutumaan tähän muutoksen rytmiin, jotta voivat viedä sitten EU-hun, koska niiden tulee samalla kurua kiinni tämä olemassa oleva matka ja sen lisäksi, jos ajatellaan näitä mittakaavaetuja, jota tuli tämän systeemin myötä. Ja tämä rytmi sitten vielä äh, nousisi, niin siinä nähdään, miten tämä kuilu syvenee kahden blokin välissä, joten siinä pitää olla äärimmäisen tarkkaavaisena. Toiseksi olemme kehitysvaliokunta, joten meidän pääsyneen tehtävämme on huolehtia siitä, että köyhyys kitketään. Sen takia painostetaan näitä toimia ja pohdimme myös politiikkojen johdonmukaisuutta, jotta noudatetaan näitä sitoumuksia, joihin ryhdyttiin viimeisimmissä konferensseissa Addis Abebassa ja New Yorkissa muun muassa, jossa sovittiin kestävän kehityksen tavoitteista. Ei ole niin, että kauppa luo lisää rikkautta kehitysmaissa. Sillä tavalla köyhyys ei vähene automaattisesti. Tässä on, jos on 5 miljardia enemmän maassa, se tarkoittaa sitä, että on kuitenkin vähemmän köyhiä. Eli kauppa itsessään ei voi ratkaista tätä kysymystä, mutta jos EU toimii johdonmukaisesti, niin pitää varmistaa, että kauppa ja kehityspolitiikka ja erityisesti resurssit, joita afrikkalaisilla mailla on käytössään, niin kaiken tämän pitää olla erityistä huomiota. Tästä syystä Haluaisin syventää näitä analyysejä ja tarkennuksia komissiolta siihen, että mitä voidaan tehdä, jotta voidaan näitä avustuspolitiikkoja jatkaa. Tässä pitää olla tarkkana, pitää olla äärimmäisen johdonmukaisia. Kyse on resistenssitestistä sille, miten johdonmukaisia politiikkaamme ovat. Siitä tässä on kyse. Ehdotan, että komissio kollegiona kertoo meille tästä uudesta strategiastaan, jotta nähdään kuka voi tehdä sen, mitä kauppa ei onnistu tekemään. Toista vielä kauppa itsessään luo rikkautta, mutta ei välttämättä vähemmän köyhiä. Siinäpä se. En nyt tässä syyttele Rova Malmströmin asioista, jota joku muu voisi tehdä. Mutta sen verran sanon komissiolle, että jos se nyt ei onnistu esittämään koherenttia strategiaa, niin se on huono asia. Merci, cher collègue. Je donne... Kiitoksia. Seuraavaksi annan välittömästi puheenvuoron äh, edustaja Lula sanchez Muchas gracias, señor Ponga. Mis preguntas... Kiitoksia. Ja Malmström. Kiitoksia, herra Ponga. Minä esitän kysymykseni komission jäsen Malmströmille. Te olette julkaissut asiakirjan Kauppa ja kestävä kehitys, ja tehän puhutte vapaaehtoisesta yritysten sosiaalista vastuusta takeena kansallisten määräysten noudattamisesta ja sanotte, että TTIP on mahdollisuus asettaa maailmanlaajuisia normeja. Mikäli toiset eivät sitä tee, niin muut tekevät sen. Olisin mielelläni kuullut teiltä, mikä on pohja näille maailmanlaajuisille normeille. Jos kyse on esimerkiksi investointisuojamääräyksistä, niin eihän siellä juurikaan ole enempää sanktiomenetelmiä. Miten, miten sitten yritysten toimintaa voidaan kontrolloida kolmansissa maissa, koska pidätte kiinni vapaaehtoisuudesta, joka siis on ainoastaan yritysten päätöksen mukaista, mutta ei tämä ole mitenkään käytännössä toiminut. Lukekaa vain lehdistöstä, sehän tekee tämän hyvinkin selväksi. Kyllä, voitaisiin ajatella, että TTIP on jossakin onnistunut, jos nämä olisivat sitovia asioita. Haluaisin viitata edelliseen täysistokeskusteluun. Meillä on esimerkiksi yritys Imitex Espanjassa, joka on toiminut Bangladesissa jonkin aikaa, ja sen jälkeen, kun siellä tapahtui tuo onnettomuus tekstiilisektorilla, niin mitään korvauksia ei maksettu. Ja tästä on satoja esimerkkejä. Ja miltä tilanne näyttää kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta, koska näitä ei edes mainita TTIPissä. Siellä tiettyjä julkilausumia, mutta ei niissä ole juurikaan pohjaa. Ja sitten vielä juuri niin kuin Maria Erena totesi, niin me edustamme demokratia perusarvoja, mutta mehän luovumme tästä kaikesta, jos me emme luo mitään maailmanlaajuisia arvoja, joita valvotaan sitten maailmanlaajuisessa elimessä ja missä sitten suurimmalla osalla maapallon väestöstä olisi sananvaltaa. TTIP, sitä ei voida pitää demokraattisena, eh, puhumattakaan siitä, että ne olisivat, tai että se olisi avoin. Komissio haluaa sanoa, että tämä ei ole sekamuotoinen sopimus, ja näin sitten eh, kansalliset parlamentit eivät saa vaikuttaa siihen. No tässähän rajataan oikeuslautos kokonaan pois. Uskotteko todellakin, että täältä maailmanlaajuiset normit sitten näyttävät, että ne ovat pakollisia ja mitään demokratiaa, keskusteluja ei sitten hyväksytä, koska se vie liikaa aikaa. Minusta olisi kyllä paras, että nämä maailmanlaajuiset normit olisivat kaikkien tekemiä. Paljon kiitoksia. Herzlichen Dank, herzlichen Dank an das Podium für die... Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset panelisteille alustuksista. Kuten täällä on sanottu, tämä on DEVE-valiokunta ja siksipä haluaisinkin uudemman kerran muistuttaa siitä, että Afrikan talouskomission eli YKn komission varoittavat sanat TTIP ja muihin sopimuksiin liittyen vesittäisivät afrikkalaisten maiden toimintakyvyn, joten nyt kysyisinkin arvon komissaarilta, että miten huomioitte tämän ei niinkään vähänpätöisen YK talousasian komission ja sen kommentin ennusteiden mukaan suosituimuuskohtelun käyttö vähenee ja afrikkalaisten maiden maksutase heikkenee. Tällaisia ennusteita emme voi jättää huomioita. Kollega Schmin alustuksessaan totesi, että me tarvitsemme selkeitä analyysejä, jotta negatiiviset vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Eli nyt on siis lähdettävä siitä, että negatiivisia vaikutuksia tulee olemaan ja näistä on varmaankin keskusteltava. Alkuun on arvioitava sitä, mitä voisi tapahtua TTIPin myötä. AKT-maiden huolenaiheet tulivat täälläkin esitettyä ja ei viime viikolla AKT-maiden parlamentaarisessa yhteiskokouksessa Windhookissa nämä huolenaiheet tulivat myöskin esille ja juuri standardit aiheuttavat suurta päänvaivaa. Eli standardit ja arvot lyödään lukkoon kahden suuren talousblukin EUn ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa – ja muut eivät vain ole mukana neuvottelupöydän ääressä, niin kuin täälläkin on tänään sanottu. Nämä asiat, ne pitää jollakin tavalla huomioida, ei vain ja anastaan ikään kuin todeta, että jotain on lausuttu. Mehän emme voi lähteä määrittelemään standardeja koko maailmalle. Mielestäni se ei ole missään nimessä osallistava lähestymistapa. Ja olen kyllä aika lailla huolissani, jos katson kehitysyhteistyöpolitiikkaamme, niin siinä korostetaan köyhyyden vastaista toimintaa, ja tuotannon lisäämistä, mutta samalla kuitenkin on tiedostettava, että jos nämä maat eivät olekaan jatkossa pelkkiä raaka tuottajia, niin meidän on sitten luovuttava tietyllä tavalla omasta tuotannostamme. Me saamme raaka-aineita, me tuotamme, tuotamme niistä jotain, mutta nyt tilanne voisi olla muuttumassa, mutta se tarkoittaa sitä, että jos tuotanto tapahtuukin osittain kehitysmaissa, niin se on sitten meiltä pois. Mutta en tiedä, että miten tämä käytännössä voisi toimia tämä yhtälö. En usko, että TTIP tätäkään ratkaisee, sillä TTIPssä ei ole nimenomaisesti tarkasteltu sitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla muihin alueisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, seuraavaksi kollega Korau. Grazie Presidente, buon pomeriggio. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission jäsenille ja muille vieraille. Minusta TTIP on sopimus, joka syntyi huonojen tähtien alla, sillä Euroopan pitäisi kannustaa avoimuutta ja se olisi no, pitänyt kannustaa. Tai siis ei ole pitänyt kannustaa näitä salaisia neuvotteluja, jotka aiheuttavat pelkoa muualla. Muutama kysymys ensinnäkin. Onko ollut vaikutusten arviointia siitä, mitä seurauksia TTIPillä olisi pientilallisiin ja pienyhtiöihin? Erityisesti Tyynellä merellä ja Afrikan mantereella, mitä riskejä olisi kestävälle kehitykselle ja sen tavoitteille. Joku tätä kysyykin jo, että voivatko no, nuo tavoitteet täyttyä. Sitten maat, jotka eivät ole mukana sopimuksessa, no, akateemiset tutkimukset ja virastot ja muut ovat asiaa tutkineet, sanovat, että tuolla näkemään eristäytyminen 7,9 prosenttia olisi siltä luku kun taas optimistinen komissio antaa meille luvun, joka on 0-0,2 prosenttia. Ja tämä on ehkä siis kauppavirtojen optimistinen kehityssuunta, jos katsotaan raaka-aineiden käyttöä köyhimmissä maissa. Siellä on monikansat, jotka, joilla on taitoja ja tietoja, joita pienellä mailla ei ole käyttävissään. Mitä sitten tulee, kun maananastus, metsäkato, ja ihmisoikeusloukkaukset lisääntymään, nimenomaan siis monikansallisten yhtiöiden toimista. Minusta meidän pitää tarkastella sitä, että onko sopimuksessa jotakin, joka käsittelee näitä mahdollisia seurauksia. Viimeinen kysymykseni, jos tarkastellaan sitä, mitä nyt on laskettu ympäristöä ajatellen, onko vaikutusta ympäristöön tai sosiaalialaan. Sitten eh, edustaja Scholz. Kiitos. Minä en tule kehitysvaliokunnasta, vaan kauppavaliokunnasta ja tästä syystä tämä keskustelu on hyvin jännittävä ja oikea-aikainen. Tässä todellakin eh, tietty poliitikan osa-alueet eh, voidaan johdonmukaisesti niitä johdonmukaisesti voidaan rajoittaa. No, tämä jo pitkän aikaa, kun TT, IP-keskustelua juuri käynnisteltiin, niin varoiteltiin geopoliittisista vaikutuksista, koska tästä seuraisi suuria muutoksia maailmankaupassa. Ja nyt sitten kun olemme jo edistyneet TTVin kohdalla, mutta myöskin muiden sopimusten kohdalla, niin kuin komission jäsen jo mainitsi, olemme siinä kohdassa, jossa meidän täytyy pohtia, että mistä puhumme. Jos kyse on standardeista, määräyksistä, niin totta kai tämä liittyy suurella, suur, suurelti siihen, että miten tuleva tuotanto saadaan jotenkin toimimaan yhdessä, johon tuo kauppakin liittyy. Ja tämä kysymys, jonka haluaisin esittää kaikille kolmelle alustajalle, haluan tietysti kiittää heitä Eli miten globaalissa arvo, lisäarvoketjussa, kun ajatellaan samankaltaisesti tai samanaikaisesti kehineitä markkina, kansantalouksia niin kuin Yhdysvaltoja tai EUta, kun ajatellaan yrityksiä siellä ja suhdetta kehittyviin kansantalouksiin. Miten globaali arvoketju jo säännellään tällaisten sopimusten kautta. Eli miten sääntelyyhteistyössä TTIPin puitteissa vaikutetaan mahdollisuuteen siihen, että myöskin kehitysmaissa tällainen mahdollinen kehitys saadaan aikaiseksi. Näistä no, maailmanpankki on jo vuonna 2014 jo osoittanut, että 50 prosenttia maailman kaupasta on etelän kauppaa. No tietysti tuotteiden kauppaa ensisijaisesti. Ja kauppa on hyödyllistä ainoastaan silloin, jos tämä tapahtuu eri tavalla kehittyneiden kansantalouksien välillä. Kysymys kuuluu siis, miten tämä ongelma otetaan huomioon TTIP- tai SETA-neuvotteluissa – miten otamme kantaa äh, näihin pohdintoihin 20 vuoden kuluttua, koska TTIP hän tulee vaikuttamaan pitkällä aikavälillä ja tuolloinhan ikärakenne on erilainen ja sillä on myöskin erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Jos Afrikassa on 2005 miljardia asukasta 2040-2050, Euroopassa ehkä 490 miljoonaa, niin mitä se sitten oikeastaan merkitsee? Eikö meidän tulisi pohtia enemmänkin sitä, että miten kauppapolitiikan kautta vaikutamme tähän kehitykseen? Päätän nyt tähän. Tässä voisi ottaa muitakin tekijöitä vielä esiin. Tämä on hyvin jännittävä, tärkeä keskustelu ja olisin iloinen, jos voisimme eh, keskustella paljon laajemmiltakin tällaisista syvällisistä kysymyksistä maailman kaupan osalta. Paljon kiitoksia. Uh, edustaja Hautala ei ole enää täällä, eli nyt sitten äh, herra Bustinaru saa viimeisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Pidän erittäin hyvänä tätä tilaisuutta ja siteraisin Antonio Guterresia, entinen Portugalin pääministeri. 98 vuonna hän sanoi, Afrikka tällä hetkellä on globalisaation suurin uhri. Tämän jälkeen monia asioita on tapahtunut, mutta ei välttämättä hyvää muutosta. Afrikka osoittaa, että kehityksen neoliberaalimalli vaikutti voimakkaasti Afrikkaan. Yksi huomio on, että kansainvälinen kauppa järsii tai saattaa olla osa vastausta näihin moniin ongelmiin, jotka meillä on mukaan lukien suhteessamme Afrikkaan, sillä ilman strategista katsausta emme voi puuttua ongelmaan ja muistuttaisin kaikkia siitä, että äskettäin keskustelimme maahanmuuttosopimuksesta, jossa sanotaan selvästi, että pitää koordinoida kansainvälistä kauppaamme, kehitystä, humanitaarista apua, parempaa hallinnointia ja teknistä tapoja, jotta varmistetaan, että parempi hallintotapa mahdollistaa sen, että ihmiset ymmärtävät paikallisesti, miten panna täytäntöön säännöt, josta on sovittu Afrikan osalta toinen tärkeä kysymys. Voimmeko taata, että jatkossa Afrika saa parempaa tuotantokapasiteettia, joka takaa lisää tuloja, lisää työpaikkoja, lisää kehitystä yleisesti, jotta ihmiset ovat kehityksen subjekteja eivätkä kansainvälisen kaupan objekteja. Jos Afrikka pysyy tässä nykymallissa, vain raaka-ainetarjonnan, niin ei ole mitään mahdollisuuksia lähteä lentoon niin sanotusti – ja katsotaanpa nyt Ebola-tapaustakin. Ja tietyt valtiot Länsi-Afrikassa ovat osoittaneet äh, täysin epäonnistuneiksi. Ne eivät pysty mitenkään käsittelemään aivan perusvelvollisuuksiakaan valtiossa. Miten voidaan kuvitella, että YVAN yhtäkkiä ymmärtävät kansainvälisen kauppasopimuksen monimutkaisuutta ja sitten täytäntöön sen kunnolla ja sitten tuosta vain saadaan kehitystä loppujen lopuksi yksi huomio vielä. Mikä on Kiinan rooli? Me ja USA TTIP kyllä edistystä, mutta tällä hetkellä suurin investoija Afrikkaan on Kiina. Tärkein asiakas on Kiina myös, jos ajatellaan raaka-aineita Afrikasta, ja Kiinasta tulee yhä enemmän tällainen välttämätön toimija. TTIPissä ei ole kyse meistä Kiinasta, ja tietääkseni emme aio ottaa mukaan Kiinaa samantyyppiseen lähestymistapaan Afrikassa. Kyse on meidän visiostamme kansallisessa kaupassa, mutta Afrikka edelleenkin on, Afrik- on Kiinan dominoima ja se tuottaa tuotteita samalla mallilla ja samat seuraukset tulevat pätemään tämän takia. Haluaisin vielä sanoa, että jos emme tee kaikkia tätä, niin Afrikka on seuraava suurin haasteemme. Ajatellaan maahanmuuttoa, mukaan lukien ilmastonmuutos, ilmastopakolaisuus. Kiitos. Merci, cher Kiitoksia arvon kollega. No, tässä on aika paineita. Nyt annetaan kolmelle vieraalle mahdollisuus vastata. Pyytäisin, että käytätte viisi minuuttia. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa komission jäsen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ja tässä on todella suuri tarve keskustella yleisemmälläkin tasolla, miten kauppakehitys toimii yhteistyössä ja miten se voidaan myöskin asettaa laajempaan kontekstiin, kun ajatellaan kehitystä. Emme voi nyt käydä kaikkia keskustelun osia tässä nyt, mutta mielelläni kyllä myöhemmin tulen käymään näitä keskusteluja TTIP. Olen täysin tietoinen siitä, että monella teistä on näkemyksiä TTIPistä, mutta se on neuvottelu Yhdysvaltain ja EUn välillä. Ja tarkoituksena ei ollut, ei ollut Afrikan kehitysongelmia ratkaista, vaan tarkoituksena on keskustella siitä, että miten TTIP yhtenä kaikista kauppasopimuksista, koska meillä on 37 sellaista tällä hetkellä, he neuvottelemme 20. TTIP on yksi tässä joukossa. TTIP käynnistettiin, koska halusimme helpottaa ja lisätä kauppaa EUn ja Yhdysvaltain välillä. Ja puhumme tänään, millaisia vaikutuksia tällä on kolmansiin maihin. Me olemme tehneet useita tutkimuksia, on julkaistu yksi ja sitten yksi julkaistaan parissa viikossa ja sitten lopullinen tutkimus saadaan vuoden lopun mennessä Myöskin lukuisat jäsenvaltiot, ajatushautomat ovat tällaisia arvioita esittäneet ja ne osoittavat samaan suuntaan. Miksi emme voi tarkastella, emme voi tarkastella kaikkia yrityksiä yksittäisissä maissa? Totta kai, koska näihin vaikutukset ovat hyvin pienet, mutta me tulemme tarkastelemaan tätä jatkossakin, katsomme mitä tehdä ja sitten kun TTIP on, niin katsomme, että tarvitaanko joitakin täydentäviä toimenpiteitä – Kuten sanoin, TTIP on yksi sopimus. Me olemme myöskin VTOssa mukana, missä jotkin Dohan aspektit saatiin eteenpäin. Täällä ollaan vielä jumissa joissakin kohdissa, siis ei kaikkein köyhimpien maiden kanssa, vaan Intian ja Kiinan kanssa, ja yritämme edetä mahdollisimman paljon myöskin vanhoissa Doha-kysymyksissä, mutta myöskin uusissa, koska monenvälisyys totta kai on tärkein ratkaisu, mutta kuitenkaan emme voi tässä kelloa nyt vetää taaksepäin, vaan näitä kahdenvälisiä sopimuksia on satoja. Me teemme siis työtä VTOssa ja myöskin talouskumppanuussopimuksen kanssa. Olen allekirjoittanut Botswanassa yhden. Nämä kuusi maata pitävät hyvin näitä talouskumppanuussopimuksia ja pyritään vahvistamaan teollistumista, eriytymistä, alueellista integroitumista, jotta saataisiin hyötyä aikaiseksi, koska kyllä kauppa voi olla tärkeä väline, eh, että ihmisiä saadaan pois köyhyydestä. Ja se on todistus saanut miljoonia ihmisiä köyhyydestä, mutta se ei ole ainoa väline, sitä voida käyttää eristyksissä, vaan totta kai tarvitaan paljon paikallista työtä ja sitä täytyy täydentää meidän puoleltamme myöskin kehitysavulla, teknisellä avulla, poliittisella tuella ja niin poispäin. Ja me teemme tämän Aid for Trade – puitteissa EU, EUn määrärahat ovat su- suurin osuustaso. No sitten standardit, se mitä me teemme. TTIPissä ne ovat teknisiä luonteeltaan. EU ja Yhdysvallat ovat parhaimpia tässä, kun kyse on kuluttajien etujen suojaamisesta. Ja pohdimme, että voimmeko sopia siitä, miten esimerkiksi ö, paloominaisuuksia voitaisiin testata voisinko sopia yhdestä autotestistä tai, tai yhdestä testistä, joka liittyy turvavöihin. Asiantuntijat EU:ssa ja Yhdysvalloissa ovat parhaita maailmassa. Nämä ovat ne standardit, joita me pyrimme, joista me pyrimme sopimaan. Ja jos, ja jos nyt sitten tähän halutaan vaikuttaa, vaikuttaa, niin sitten voidaan tehdä yksi eikä kaksi testiä, ja meillä on muitakin, esimerkiksi ihmisoikeuksien edistäminen, tai yritysten yhteiskuntavastuu. Ikävä kyllä missään mikään maa ei halua niistä sitovia. Niiden täytyy olla vapaaehtoisia, mutta me yritämme saada mahdollisimman tarkat kaavat tälle. No sitten kestävä kehitys, jolloin e, standardien noudattaminen ja muiden standardien, ihmisoikeusstandardien noudattaminen ja kaupan standardien noudattaminen, niin mielestäni ne maat, jotka myyvät Yhdysvaltoihin ja EU, niin mm, tämä helpottaa, vaikka kyse oli yhdestä standardista. Tulevaisuudessa tarvitaan teknisiä standardeja, jos voimme tehdä yhteistyötä tämän asian parissa, niin se on hyvä juttu. Täällä oli lukuisia kysymyksiä mutta monet eivät liity tämänpäiväiseen aiheeseen. Niin kuin sanoin puheenjohtaja, niin mielelläni palaan tänne vielä ja voin keskustella enemmän TTIPistä ja muista kauppasopimuksista. En hyväksy, että TTIP, TTIPistä neuvotteltaisiin täysin erillään, vaan se on avoimin kauppasopimus, mistä ikinä on neuvoteltu. Ja voitte haastaa kyllä minut, ja teillä on tuhansia asiakirjoja käytettävissä kansalaisille ja kansallisille parlamentin, mutta totta kai emme, emme neuvottele TV-kameroiden edessä. Ei kukaan tee tätä tällaisessa sopimuksessa, mutta tämä on hyvin, hyvin avoin kuitenkin. Ja te ja monet muut voivat sitä, sen edistymistä seurata. Päätän nyt tähän ja jätän tässä hiukan myöskin muille panelisteille äh, puheaikaa. Kiitoksia oikein paljon näistä ensimmäisistä vastauksista. Annan seuraavaksi puheenvuoron edustaja Grassunul, eh, herra Grassunuurelle myöskin viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup. Euh, Kiitoksia kovasti. No, näistä ongelmista ollaan myös samaa mieltä paljon Euroopassa, tiesimme sen, mutta sain siitä nyt varmistuksen. Yleisesti ottaen lähtökohta on ehkä huono, jos sanotaan heti, että tällä ei tule olemaan negatiivista vaikutusta kehitysmaihin, sillä jos en sanota, että sillä on mahdollisesti negatiivista vaikutusta, niin ei voida pohtia näitä mahdollisia ongelmia. Yritämme siis sanoa, että on tärkeää, että voimme kysyä tätä ja pohtia dynamiikkaa ja pohtia, että mitä, mistä on yhdessä sovittu New Yorkissa viime syyskuussa. Jos et haluta muuttaa talouksia näissä maissa – niin voidaan heti siirtyä muihin asioihin, sillä ei päästä maaliin. Sanomme siis, että tämä on toteutettavissa, kun Eurooppa hyväksyy uusia normeja ja kun on näitä tukitoimia akotemaille, niin siinä tarvitaan aikaa ja ponnisteluja ja useissa maissa ollaan päästy viemään tuotteita, vaikka aikaisemmin ei niin ollut, koska on käytetty aikaa, että on ymmärretty normia ja se on totta kai itsestään selvää, sillä kyse on kaikkien köyhimmistä väestönosista ja ei ole itsestään selvää selittää heille, että tämä, joka on aina toiminut näin, niin pitää yhtäkkiä to- tehdä toisella tavoin, joten tämä on pitkän aikavälin työstä, mutta se voidaan saavuttaa, mutta vain silloin, jos äh, hyväksytään se, että on mahdollisia negatiivisia vaikutuksia Kotonoussa meillä on sopimus, jossa tunnustetaan keskinäisesti, että tendenssinä on liberalisoiminen, kukaan ei sitä vastusta, mutta miten varmistetaan ne, että tämä vaikuttaa positiivisesti molempiin osapuoliin. Ja tässä ei ole vielä löytynyt vastauksia. Sitten kysyttiin, että miten voimme tehdä yhteistyötä, jotta saataisiin lisäarvoa globaalisti maillemme? No ensinnäkin päävastuu on meillä. Yritämme sihteeristön tasolla auttaa maitamme laatimaan kunnolliset kehykset, jotta ei ole maiden keskinäistä naapurimaiden kilpailua ja myös, jotta saadaan strategioita, jotka ottavat huomioon arvoketjut globaalisti, mutta myös alueellisesti. Jokin aika sitten tapasin etiopialaisen tuottajan, joka selitti minulle, että hän oli Nigeriassa ja hän sai sinne kutsun, koska siellä tuotiin tomaattia Espanjasta, kun taas samaan aikaan tuotettiin sitä itse ja hän pohti, että miten tämä on mahdollista. Miksi nyt tässä toimittiin tällä tavalla, se on dynamiikkaa. Nämä voivat olla uusia kysymyksiä, mutta miten muutamme tämän dynamiikan? Miten assosioimme eri toimijat keskusteluihin, joita käydään? Ja tässä mielessä olen hieman mm, huolissani, koska TTIP-neuvotteluissa ei ole kyse kehityksestä, no ei niin. Mutta jos nämä kaksi neuvotteluosapuolta viime syyskuussa New Yorkissa allekirjoittivat kestävän tavoitteet, niin No, kaikissa niiden toimissa niiden tulee pohtia, että mitä vaikutuksia heidän toimillaan on kaikkein köyhimpiin väestön osiin. Ja jos he eivät pohdi näitä kysymyksiä, niin sitten on vakavia ongelmia. Ei löydetä yhteisymmärrystä ja olen vakuuttunut siitä, että näin ei olekaan, koska olemme työstäneet asioita jo. Mutta pohtikamme nyt ja lähdetään liikkeelle siitä, että on ongelma. Asiat eivät ole niin kauniisti kuin mitä ehkä ajateltiin. Ja tarvitaan nyt kunnon työtä Vastuuta pitää ottaa meidän tasoltamme, että me tehdään asiat niin hyvin kuin mahdollista. Ehkä sitten sihteeristön tasolla saamme uuden tiimin, joka vie asiat eteenpäin uuteen suuntaan ja yritämme tehdä yhteistyötä eurooppalaisten kanssa, jotta talouskumppanuussopimus, jota tässä on allekirjoittamasta, voisi hyödyttää maitamme muuten. Peliä pelataan sääntöjen kirjoittajien mukaan, ja se ei hyödytä ketään. Jos pysymme paikallaan, niin kaikki kärsivät. Kiitos. Paljon kiitoksia. Annan välittömästi puheenvuoron sitten Rouva Schmidille, Schmigille viisi minuuttia. Oikein paljon kiitoksia. Jos katsotaan nykymaailmaa, joka ei ole täydellinen, se keskittyy monenkeskisyyteen, eikä se kehity kovinkaan dynaamisesti, niin tässä maailmassa EUlla on oikeuksia solmia kahdenkeskisiä sopimuksia, ja onhan se järkevääkin tehdä suurimman kauppakumppanin kanssa, katsoa, minkälaisia kaupan olosuhteita voitaisiin milläkin tavalla parantaa. Voidaan olettaa, että jos TTIP saadaan kuntoon, niin se vaikuttaa kehitysmaihin negatiivisesti. Mutta uskon kuitenkin, että nämä negatiiviset vaikutukset eivät ole kovinkaan dramaattisia jo aikaisemmin mainitsemistani syystä johtuen. Ja uskon, että asiaa voidaan kyllä hallitusta käsitellä, vaikutuksia vähentää tai jopa poistaa ne kokonaisuudessaan. Mitä tulee näihin standardeihin, teknisiin standardeihin, SPS, eli terveys- ja kasvinsuojelustandardeihin, ne ovat jo tällä hetkellä EU-ssa korkealla tasolla yhtä lailla kuin Yhdysvalloissakin. Jos tavoitteena on standardien kehittäminen, niin tietenkin se aiheuttaa kehitysmaille ongelmia. Niiltä puuttuvat useimmiten tarvittavat invest- instituutiot ja kapasiteetti, voimavarat, eikä myöskään rahoituksellisia mahdollisuuksia. Tilanne on monimutkikas ja asia täytyy tarkastella tarkemmin, sillä jos kyse ei ole protektionistisista syistä, kun standardia lähdetään nostamaan, niin silloinhan tavoitteena ovat poliittiset tavoitteet, tärkeät tavoitteet, kuluttajien, ympäristön ja työntekijöiden suojeleminen. Ja tietenkin tästä olisi hyötyä myöskin kansa kolmessa maissa, jos kehitysmaat yrittävät nostaa standardeja viedäkseen tavaroita unionin alueella, niin sitä kautta voidaan terveysstandardeja ja muita nostaa kansallisella tasolla, joten kyse on laatuinfrastruktuurin kehittäminen kolmansissa maissa ja tässä suhteessa mielestäni kauppaa tukeva kehitysapu voisi olla tärkeässä asemassa. Ja privaatit, yksityiset standardit voivat olla keskeisellä sijalla. Nehän menevät vielä pidemmälle kuin lakisääteiset määräykset. Jo jokunen vuosi takaperin 80 prosenttia Kenian maatalousvientituotteista kuuluivat yksityisten standardien piiriin. Eli ne, ne kriteerit piti täyttää, jotta Global Capin kaltaiset supermarketiketjut suostuivat ottamaan nämä tuotteet myytäväkseen. Joten jotain on jo olemassa ja kaikki pitää nähdä tässä kokonaisvalossa. Me emme voi lähteä siitä, että standardin taso pitää olla alhainen, tarkoituksena on parantaa myöskin kehittyvien maiden standardeja, jotta he voivat hyötyä siitä myöskin kansallisella tasolla juuri standardien tasoja nostamalla. Ja mitä tulee sitten TTIPin kansainväliseen vaikuttavuuteen ja Afrikan rooliin, viittasin siihen, että Afrikka saattaa jäädä marginaaliseen asemaan, mutta totesin, että muut tekijät ovat tärkeämmässä asemassa silloin, kun pohditaan sitä, että missä määrin afrikkalaiset maat ja Eurooppa ja meidän kaikkien kauppavirrat muotoutuvat. Täällä puhuttiin siitä, että miten Kiina kehittyy, miten Afrikan väestörakenne muuttuu. Miten me käsittelemme näitä demografisia muutoksia? Se saattaa tarjota meille melkoisen mahdollisuuden. Me kärsimme taloudellisesti väestön ikääntymisestä. On vaikea löytää päteviä työntekijöitä ja sitä rataa, joten on olemassa asioita, jotka ovat tärkeämpiä kuin vapaakauppasopimukset. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että EU on vastuu tällaisia sopimuksia solmiessaan tarkastella myöskin sitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä sopimuksilla on kolmansiin maihin, eli minimoida negatiiviset ja maksimoida positiiviset vaikutukset. Ja lopuksi vielä sen verran, että TTIPiä seurataan niin tarkkaan, koska kyse on kahden erittäin suuren talousmahdin välisistä sopimuksista. Muut kauppasopimukset, jotka ovat sisällöllisesti samanlaiset kuin TTIP, niin eivät ole kiinnostaneet juuri ketään. Molemmat monet pelkäävät globalisaation vaikutuksia, mutta ne eivät liity välttämättä vapakauppasopimukseen, ja sekin kannattaa pitää kirkkana mielessä. Joku täällä puhui epätasa-arvoisesta kohtelusta. Se on asia, joka näkyy päivittäisessä elämässä tai elinympäristössä, tuttavien, tuttavapiirissä viime vuosikymmenten aikana työn merkitys on vähentynyt suhteessa pääoman merkitykseen. Nämä vaikutteet ovat näky, näkyvissä. Me emme voi lähteä siitä olettamuksesta, että kauppapolitiikka tai vapakauppasopimus olisi ratkaisu kaikkiin esillä oleviin ongelmiin. Ja vai viittasin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kyse on kattavasta paketista. Viitoitetaan niitä ongelmia, joihin on puututtava, on olemassa kauppapolitiikka, ja sen täytyy huomioida monet seikat, mutta eihän kauppapolitiikan kautta voida tulevaisuutta vahvistaa. Kiitoksia. Merci, madame. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt olemme päässeet keskustelun päätöksen. Tämä on ollut hyvin hedelmällinen, tiivis keskustelu ja Lopuksi pyytäisin kollega Langea vielä tekemään päätelmät tästä. Kiitoksia paljon. Niin, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kauppakomissaariamme Cecilia Mals, Trömiä ja myöskin herra Gnanasu ja, ja myöskin eh, rouva Schmigia näistä impulseista, joita me tässä saimme myöskin Kauppavaliokunnassa tulemme hyödyntämään niitä neuvotteluissa TTIPin suhteen. Mutta hyvät kollegat, haluaisin tässä kaksi yleisluontoista huomiota esittää. Ensinnäkin eh, niin se, mitä me olemme saavuttaneet avoimuudessa Arvan parlamentissa, sitä ei pitäisi tässä piilotella, koska me olemme saavuttaneet, että kaikki 751 edustajaa voivat saada kaikki TTIP-asiakirjat käyttöön. Siellä olemme saavuttaneet sen, että neuvotteluissa komission kanssa, kun puhutaan EUn kannasta, niin kaikki neuvottelun pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat tässä käytössä verkossa ja näin paljon avoimuutta ei ole ikinä ollut ja tämä on esikuva maailmanlaajuisesti. Meidän pitäisi myöskin arvottaa tämä parlamentin menestyksenä eikä aina sitten näitä menneisyyden haamuja tuoda esiin. No toisekseen meidän täytyy tarkasti keskustella siitä, mitä kauppasopimus voi tuoda ja mitä kehitys, kilpailu- ja ympäristöpolitiikan kautta sitten tehdään, joten tässä kyse on myöskin johdonmukaisuudesta, koska emme voi kauppasopimuksen kautta esimerkiksi kun ajatellaan rikkauden epätasaista jakoa tai köyhien maiden ongelmia, niitä ei voida ratkaista, vaan kyse on johdonmukaisesta lähestymistavasta, joten myöskin TTIP-neuvotteluissa täytyy tarkasti pitää huolta siitä, että se millaisia vaaroja ehkä tulee, no esimerkiksi tässä on nämä kaupan vinoutuminen ja tuotteiden palvelujen korvaaminen ja Kuulemme myöskin yksittäisten maisten mahdollisesta marginalisoinnista. Tämä täytyy neuvottelussa ottaa huomioon, mutta myöskin mahdollisuudet, joita tästä tulee. Esimerkiksi se, että voitaisiin vastaavasti tunnustaa standardit ja että kolmannet maatkin saavat ne käyttöönsä. Ja standardien asettamisen kohdalla mm, tämä on hiukan hämmentävää, kun ajatellaan tietoa, koska yhtäältä kuulen, että me emme saa näitä standardeja mitenkään vähentää, vaan täytyy pitää kiinni korkeista standardeista. Mutta tänään kuulin, että ehkä me voimme niissä joustaa, ehkä se olisi hyvä, koska sitten kolmasilla mailla on mahdollisuus saada käyttää niitä. Meillä oli mahdollisuuksia tehdä kompromisseja, jos kyse on elintarvikkeista tai teknisistä standardeista, koska kyse on parhaista standardeista ihmisille. Ja tällaisissa TTIP-neuvotteluissa se tarkoittaa myöskin sitä, että myöskin kolmansien maiden pitäisi ottaa ne käyttöön, mutta tulisi varmistaa myöskin, että kolmannet maat voivat pitää niistä kiinni. Eli kaupan tukeminen ja kapasiteetin kasvattamistuki ovat ratkaisevassa asemassa ja tätäkin tulisi pohtia. Huomenna me puhumme sääntelyyhteistyöstä standardien asettamisessa. Ja kiinnitämme erityisesti huomiota kolmansiin maihin. Tärkeää on myös, että tällaiset paikalliset sopimukset pitää nähdä vto kehyksessä, eikä vto sopimina, vaan pitäisi nähdä täydentävinä, jotta globalisoidun talouden puolelta pitäisi saada asiat kuntoon. No en, en voi sanoa, että te, te on hyvä tai huono asia kehitysmaailma, vaan tärkeää on se, että ne kriittiset elementit, joista olemme puhuneet, otetaan huomioon ja että sopimusta tehdään sellainen, että siitä ei tule huono sopimus kehitysmaille. Ja intavaliokunta omissa, omassa neuvonpidossaan tulee varmasti intensiivisesti kiinnittämään tähän juuri nimenomaan huomiota. Paljon kiitoksia. Yksi sana puheenjohtaja. Euh, en halua, että nyt lähdetään väärinymmärryksestä liikkeelle. Minä puhuin normeista ja sen vaikutuksesta olen sen puolta, että näitä laatunormeja viedään ylöspäin yhdessä. Kyllä, ei voida sanoa, että tämä on neutraalia kehittyville maille, joten kysymykseni ja uskon, että melkein kaikki ovat samaa mieltä siitä, että pystymme määrittelemään strategian, jotta kehittyvät maat voivat sopeutua tähän rytmiin. Muuten on ongelma. Ja odotan komissiolta tiedonantoa, jossa mennään pidemmälle kuin mitä Rova Malmström sanoi. Hän yritti sellyttää totta kai kehittyvien maiden näkökulma, mutta strategia pitää nyt laatia, sillä myös herra Knassanu puhui tämän suuntaisesti. Meillä on tässä kuitenkin puolustettavaa. Kiitoksia, kollega. Keskustelua voidaan jatkaa kahdenvälisesti näiden vierailijoiden kanssa, jotka nyt ovat läsnä. Tässä on vielä kaksi kohtaa esityslistalla. Aivan lopuksi kiitoksia vieraille. Ensinnäkin muut asiat, kohta 17. Muut asiat, onko muita asioita? Onko vai ei? Jos ei ole kysymyksiä, muita esille otettavia asioita niin sitten viimeinen asia on seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous pidetään maanantaina 11. 11. heinäkuuta 2016 15.18.30 ja tiistai 12. heinäkuuta 9.12.30 ja 15.18.30. Eli 11.12. heinäkuuta kiitän hyvät kollegat kaikkia ja päivän Kokous on näin päättynyt. Pyytäisin, koska meillä pidetään koordinaattoreiden kokous täällä, niin pyytäisin eh, edus, niitä edustajia, joita tämä koordinaattoreiden kokous ei kosketa, lähtemään salista hiljaa, jotta koordinaattoreiden kokous voidaan aloittaa ne, joita tämä ei kosketa. Toivon, että lähdette hiljaa ja mahdollisimman nopeasti. Olkaa hyvä. Annan edustaja Devalle nyt paikkani. Hän toimii puheenjohtajana koordinaattoreiden kokouksessa. Annan hänelle puheenvuoron ja myöskin tämän tuolin.